Dear colleagues, please be seated so that we can start the meeting. Arvon kollegat, voisitteko istuutua, niin pääsemme aloittamaan kokouksemme. Thank you very much. Kiitoksia. Avaan tämänpäiväisen Ekon ja Empl-valiokuntien yhteisen kokouksen. Meillä on esityslistalla vain yksi sisällöllinen asia. Hyväksytään ensin esityslista. Esityslistaan liittyen ei ole ilmeisesti mitään huomautettavaa, joten siirtykäämme seuraavaan asiaan. Eli kyse on taloudellista vuoropuhelusta sekä vuotoisesta kasvuselvityksestä ja varoitusmekanismia koskevasta kertomuksesta käytävä keskustelu, johon osallistuvat komission jäsenet Dombrovskis ja Moskovici. Kollega Gultieri, hän tulee paikalle hiukan myöhemmin. Arvon kollegat, haluan toivottaa tervetulleeksi varo komissaari Dombrovskis ja Moskovissis keskustelemaan vuoden 2018 kertomuksesta. Tämä kasvukertomus on ensimmäinen vaihe tässä koko kierroksessa ja se mainitaan Sixpack-asetuksesta. Euroopan komission pitää tulla toimivaltaisen Euroopan parlamentin valiokuntaan kertomaan vuotuisesta kasvuselvityksestä. Esittelijät ja varjoesittelijät ovat käsitelleet AGS ja tämä hyväksyttiin ennen keväistä huippukokousta ja tarkoituksena on keskustella komission kanssa ja ilmoittaa sille, että sillä on vast, tietty toimintavastuu tätä kertomusta laadittaessa. Vuosittainen kasvuselvitys vuodelle 2018 aloittaa Euroopan ohjausjakson prioriteetteja silmällä pitäen. Kuten viime vuonna tähän liittyy myöskin suositukset neuvoston suosituksiksi euroalueen talouspolitiikkaan liittyen, jotta euroalue ja kansallinen taso huomioitaisiin paremmin eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Tarkoituksena on käsitellä asiaa seuraavalla tavalla. Alkuun saamme alustukset komission puolelta, eli molemmat vieraamme, varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komission jäsen Moskovitsis voivat käyttää yhteensä maksimissaan 15 minuuttia, jos on pyytää, ja sen jälkeen sitten valiokuntien esittelijöiden puheenvuoroihin. Vielä kerran tervetuloa arvon komission jäsenet ja ensimmäisenä puheenvuoron saa komission jäsen Dombrovskis, olkaa hyvä. Honorable uh, members of Europe. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Kuten täällä jo sanottiin, Euroopan komissio hyväksyi syksyllä syksyn ohjausjaksopaketti viime viikolla ja se merkitsee vuoden 2018 ohjausjakson alkamista. Paketti sisältää vuotuisen kasvukatsauksen, joka sisältää prioriteetit ensi vuodelle, myöskin hälytysmekanismin raportin, joka ilmoittaa jäsenvaltioiden epätasoriskeistä ja myöskin yhteisen työllisyysraportin, joka heijastelee ilmatyöllisyystilannetta EU-ssa ja jäsenvaltioiden poliittisia vastauksia tähän esitykseen, joka liittyy työllisyyden suuntaviivoihin osana Euroopan sosiaalioikeuksien pilaria ja suosituksen euroalueelle, joka ilmoittaa kansallisten politiikkojen muotoilusta euron alueen jäsenvaltioissa, ja 18 lausuntoa, jotka liittyvät budjettisuunnitelmiin Euroopan Euroopan valtioissa koottuna yhteen, yhteen tiedonantoon. Pakettimme siis tulee suurimman talouskasvun ollessa taustalla koko vuosikymmenellä kaikki jäsenvaltiot kasvavat, työttömyys on, työllisyys on saavuttanut huippukorkean tason ja työttömyys on lähes ennen kriisi edeltävällä tasolla ja luottamus on korkeimmillaan. Vuosikymmenen aikana investoinnit kasvavat ja julkinen talous paranee. Tämä osoittaa, että strategia, joka keskittyy kolmeen prioriteettiin, investointeihin, rakenteellisiin uudistuksiin ja vastuulliseen talouspolitiikkaan toimii, joten voimme vahvistaa nämä, se vahvistaa näitä prioriteetteja. Minä tulisi pysyä tällä kurssilla – koska edessä on edelleenkin huomattavia haasteita. Elpyminen vaihtelee maasta toiseen. Joissakin maissa kriisi on vielä näkyvissä korkeana työttömyytenä, mutta kuitenkin on alhais, maita, joissa on korkea velkataso ja myöskin on heikkouksia pankkijärjestelmässä. Tämä elpyminen on siis mahdollisuus tarttua jäljellä oleviin kysymyksiin. Nyt meidän täytyy käyttää hyvää aikaa saadaksemme aikaan vastuskykyisen talouden, joka on vähemmän haavoittuvainen talouden sokeille ja pystyy paremmin vastaamaan niihin. Meidän pitää myöskin edistää lähentymistä. talouksen tulee kasvaa ja vähemmän kukoistaminen täytyy kasvaa nopeammin ja kasvun pitää olla osallistavaa. Tätä varten tarvitaan uudistuksia, jotka yhdistävät sekä kestävyyden että mutta huomioon myöskin reilu oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden pitkällä tähtäyksellä tuottavuuden kasvattaminen on ainoa tapa saavuttaa korkea elintaso ja parempaa hyvinvointia. Tähän tarvitaan investointeja, ei pelkästään infrastruktuuriin, vaan myöskin inhimillisen pääomaan, tutkimuksiin ja innovaatioihin. Me kehotamme myöskin, että jäsenvaltiot priorisoisivat kasvua ja kasvupotentiaalia rakenteellisissa uudistuksissa. Tarvitaan hyvin toimivia työmarkkinoita, koulutusjärjestelmiä, joiden pitäisi saada aikaan se, että on ihmisiä, joilla on taitoja, jotka, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Me tarvitsemme myöskin tulevina vuosina asianmukaisia järjestelmää ajattelen nimenomaan työväestön ikääntymistä. Tällaiset uudistukset ovat erittäin tärkeitä niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat itse muuttamassa makrotaloudellista epätasapainoa hälytysmekanismijärjestelmä merkitsee sitä, että vaikka se vakuutvajeita on korvattu, pysty korjaamaan vuosien 2016 lähes kaikissa jäsenvaltioissa, mutta edelleenkin on huolenaiheita ja eh, julkinen velka on korkoja monissakin maissa, mikä lisää haavoittuvuutta ja toimii kasvun jarruttajana. Uudistuksien yhteydessä vaaditaan poliittista pääomaa ja tämä on, joskus on teknisesti mutkikasta kysymystä, johon liittyy huomattavia budjettikustannuksia. Ja täytyy pystyä suunnittelemaan toimeenetuistuksia paremmin niin, että saadaan aikaan rakenneuudistuksia ja ne tukevaa ohjelmaa. Se mahdollistaa sen, että komissio pystyy tukemaan rakenneisia tukia niin, että on kohdennettuja, kohdennettua tukea jäsenvaltioille niin, että pannaan toimi, silloin kun ne suunnittelevat, että panevat toimeen rakenteellisia uudistuksia. Me tuemme 11 jäsenvaltiota yli 150 150 uudistushankkeessa uuden syklin aikana. Meillä olemme saaneet 444 hakemusta jäsenvaltiota. Merkitsee sitä, että eh, tarve on neljä kertaa suurempi kuin budjettikapasiteetti tulevalle vuodelle. Prioriteetti kasvuselvityksessä on vastuullinen talouspolitiikka, rahapolitiikka, joka merkitsee sitä, että jäsenvaltiot ovat syklin eri vaiheissa. Jäsenvaltion täytyy pyrkiä löytämään oikea tasapaino tukien kasvua ja varmistaen sen, että on kestävä julkinen talous, niin että vähennetään kolkeaa velkatasoa ja luodaan rahoituksellisia puskureita niin, että pyritään parantamaan myöskin julkisen rahoituksen koko koostumusta. Hyvät jäsenet, me pidämme hyvin tärkeänä myös sitä, että tartutaan työllisyyteen ja sosiaalisiin kysymyksiin. Pidämme tärkeänä Euroopan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria, josta puhuttiin Göteborgin huippukoukossakin. Ja haluan sanoa, että e, rouva Mario Rodriguez, joka on täällä esittelijä, hän sai, sai, hänen esitykselleen saatiin voimakasta tukea aikaan tälle pilarille. Työllisyyden suuntaviivat myöskin heijastelivat tätä pilaria. Tänä vuonna yhteinen työllisyysraportti tuottaa käyttöön uuden sosiaalisen pistetaulukon. Jäsenvaltioiden suorituskykyä arvioidaan sen mukaan, miten ne ovat toimineet 14 pääindikaattorin mukaan. Ja tässä myös heijastellaan kansallisen politiikan uudistuksia, jotka liittyvät tavoitteisiin, jotka on esitelty pilarin puitteissa. Mitä tulee sitten euroalueen suosituksiin, <clears throat> siinä kiinnitän huomiota avainkysymys, jotka liittyvät hyvin toimivaan euroalueeseen. Siinä kehotetaan siitä, siihen, että pyritään tukemaan kestävää kasvavaa taloutta, että saadaan aikaan vastuukykyinen talous, saadaan aikaan myöskin tasapainoa lähentymistä ja saman aikaan European Fiscal Board and reflects, finanssipolitiikan tilaa ja tätä kautta pyritään löytämään oikea tasapaino kasvun ja kestävän julkisen talouden välillä. Euroalueen jäsenvaltion osalta pelkästään niin osalta on tärkeää edetä kohti siitä, että saadaan talous- ja täydennettyä. Meidän täytyy käyttää hyviä aikoja nyt myös siihen, että edelleen vahvistetaan talous- ja rahaliittoa. Se merkitsee sitä, että pankkiunioni ja päämarkkinaunioni pitää saada vietyä päätökseen. Ja ensi kuka tulee tämän esityksen, jolla vahvistetaan tätä edelleen. Olemme sakaan hallitustullisia sopimuksia, <clears throat> jotka luotiin eh, Mm, hallitusten välillä kriisin aikana, jotka liittyvät vakausmekanismiin, ISM tulisi muuttua Euroopan valtuusrahastoksi, joita voitaisiin paremmin torjua talouskriisiä vastaisuudessa ja saada aikaan parempaa valvontaa. Meidän pitäisi myöskin tarttua ajatuksiin, jotka liittyvät uuteen euroalueen budjettikohtaan, kohtaan, joka varmistaisi erilaisia rakenteita, muun muassa rakenneuudistustuen lähtien niiden menestyksestä kokemusta, jota saatiin rakennettu muutosohjelmasta myöskin konvergenssivälineistä, jolla tuetaan jäsenvaltioita, jotka pyrkivät ottamaan euron käyttöön, niitä voivat valmistautua euroon liittymiseen ja myöskin menestyä euroalueella myöskin fiskaalisen tasapainon välineen, johon liittyy kolme vaihtoa, jotka esiteltiin toukokuussa, ja yksi niistä vaihtoehdoista oli Euroopan investoinnin suojelujärjestelmä, koska silloin kun on ongelmia investoinneissa, se voi myöskin vaikuttaa tulevaan kasvuun, heikentää sitä myöskin työttömyyskorvausjärjestelmä ja tällainen sadepäivärahasto. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että pyritään vahvistamaan uutta arkkitehtuuria, ei vie pohjaa pois terveelliseltä taloutus-, raha- ja sosiaalipolitiikalta kansallisella tasolla lähentyminen lähtee liikkeelle jäsenvaltioista ja siellä Euroopan ohjausjakso tulee näkyviin. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Vice President, for your introduction. Let me now pass floor to, uh, to Commissioner uh, Moscovici. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro komission jäsenelle Moskovicille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat, ilo onnistua kollegan kanssa tähän uuteen keskusteluun taloudesta vuoropuolesta. Tämä on olennaisen tärkeä asia, kun ajatellaan avoimuutta, demokraattisuutta talouden ohjausjaksossa Euroopassa, paketti on otetaan huomioon keskustelut, joita olemme parlamentin kanssa käyneet, samoin neuvoston kanssa ja muiden EU-elinten kanssa, kansallisten parlamenttien kanssa ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja toivonkin, että paketti on tavallaan hiukan myös teidän pakettinne tänä vuonna. Tässä on erityinen ulottuvuus kahdesta syystä. Ensinnäkin se heijastelee hiljattaista julkilausumaa Göteborgin huippukokouksesta koskien sosiaalisten oikeuksien no, huippukokousta. Se tavallaan edeltää sitä, että kohta esitetään paketti, miten syvennetään talous- ja rahaliittoa. Olemme tästä molemmat vastuussa. Sitten lyhyesti kertoisin avainkysymyksistä tämän vuoden, ensi vuoden paketissa. Prioriteetti tästä lähtien on toimia niin, että kasvu joka on tullut mukaan kaikkiin näiden valtioihin, on kestävällä pohjalla. E- ennen kaikkea, että se hyödyttäisi kaikkia. Pyrkimyksemme ei ole vain, että kasvua saadaan aikaan, vaan kasvun pitää olla yhteistä osallistavaa, niin kuin sanotaan. Meidän pakettimme uskoakseni antaa välineet tämän haasteen haasteeseen. Ilmoitimme tästä varoitusmekanismikertomuksesta. Tämähän tavallaan aloittaa vuosittaisen syklin, jossa käsitellään talouden, makrotalouden epätasa epätasapainotekijöitä. Talousolosuhteet ovat parantuneet. Tämä helpottaa sitä, miten voidaan korjata olemassa olevia epätasapainoja. Eri maat, joissa syvällinen, syvällinen arvio on tarpeen, niitä on nyt 12 yksi vähemmän kuin viime vuonna. Viimeisellä syklillä tultiin siihen tulokseen, että Suomea ei enää kosketa nämä epätasapainotekijät. Muutkin maat ovat päässeet pois tästä menettelytavasta. Raportissa kuitenkin muistetaan siitä, kuinka syvällisiä epätasapainotekijöitä on jäljellä rahoituskriisistä. Kolme erityisesti tulee esiin, nousee esiin Eh, julkisen ja yksityisen sektorin velkaantuminen on jossakin maissa korkealla tasolla. Tämä sitoo tavallaan niiden kykyä investoida tulevaisuuteen ja sitten järjestämättömiä lainoja on erittäin paljon perintönä kriisistä ja sitten pyritään vähentämään ulkoista velkaa, mutta siihen aikaa ja pitää pystyä vahvistamaan kilpailuedut, joita on saatu aikaan. Me ehdotamme, että 12 jäsen valtiota, niistä tehdään syvällisempi arvio. Maat, joita koskivat aikaisemmin syklinen nämä epätasapainot, Saksa, Bulgaria, Kypros, Kroatia, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Alankomaat, Portugali, Slovenia ja Ruotsi. Mitä tulee muihin maihin, me emme ole sitä mieltä, että syvällistä arviointia tarvitaan tässä vaiheessa, mutta olemme valppaina jatkossakin, koska raportissa todetaan, todetaan tiettyjä ongelmia, esimerkiksi kiinteistöhintojen nousut itä- ja Itävallassa ja työvoiman hinnan nousu. Voimme todeta, että jälleen kerran voitaisiin enemmän keskittyä toimii maissa, joissa on huomattava vaihtotaseen ylijäämä. Tätä kautta voitaisiin oli saada aikaan korjauksia euroalueella. Me siis uudistamme vetomuksemme niille maille, näille maille, erityisesti Saksalle ja Lankomaille, että ne käyttäisivät ylijäämäänsä, joka on huomattavaa, ja tukisivat kotimasta kysyntää ja investointeja. Se hyödyttäisi niitä itseään ja tämä olisi koko euroalueen etujen mukaista. Komissio tulee esittämään syvälliset arvioinnit vuosittaisten kertomusten yhteydessä 2018 helmikuussa. Sitten muutama sana suosituksesta, joka koskee euroalueen talouspolitiikkaa. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna me suosit kehotamme jäsenvaltioita tiivistämään ponnisteluitaan, kun ne toimivat aggressiivista verosu- verosuunnittelua vastaan. Tietenkin verotuksesta vastaavana komissaarina olen tästä iloinen. Ja tässä teidän parla- toimielimenne on ollut erityisen aktiivinen verotuskysymyksessä. Monethan teistä ovat aktiivisesti olleet mukana panavaliokunnan työssä. Tämä innoittaa myös meitä ja vahvistaa meidän tekemämme työtä. Te tunnette hyvin nämä haasteet. Tässä nähdään hyvin yhteys muihin menettelytapoihin, jotka liittyvät Euroopan ohjausjakson. Ei voida erottaa eikä kukaan näin teekään. Budjetti- ja verotuksesta kansalaisemme eivät voisi ymmärtää, että heitä pyritään valmistautumaan globalisaation haasteisiin tai teknologian, teknologian muutoksiin, niin kuin me teemme. Ja samalla sitten suljettaisiin silmät verotuloilta, jotka tavallaan pakenevat budjeteistamme ja investoinneista, joita niin kipeästi tarvitsemme. Sitten itse asiaan pari kohtaa korostetusti. Ensinnäkin komissio suosittelee globaalisti neutraalia budjettisuunnittelua euroalueella. Kasvu tarvitsee nyt vähemmän budjettitukea kuin viime vuonna, mutta edelleen olisi varomatonta ajatella, että mitä varovaisuutta enää tarvitsisi. Me suosittelemme myös, että tuettaisiin osallistavaa kasvua ja mitä tulee lähentymiseen, tämähän on teille tärkeä teema myös. Te itse olette muistuttaneet aiheen merkityksestä iltaisessa mietinnössänne ja olemme tässä teidän rinnallanne. Tarkemmin sanottuna meillä on suosituksia, suosituksia maakohtaisesti niiden tilanteen mukaan. Me kehotamme tietenkin kaikkia jäsenvaltioita lisäämään tuotantoaan ja ryhtymään uudistukseen, jotka edistävät laatutyöpaikkojen luomista. Korostan tässä laatua, työmarkkinoille pääsyä ja jotka tukevat sosiaaliturvaa ja osallistamista. Me kehotamme niitä maita, joissa on vaihtotaseen alijäämää tai liiallinen ulkoinen velka, tekemään kaikkensa, että parantaisivat omaa kilpailukykyään. Kukaan ei pysty, voi tyytyä tilanteeseen, joka olisi keskinkertainen tässä asiassa. Ja niin kuin varoitusmekanismin raportissamme vetoamme maihin, joilla on korkea vaihtotaseen ylijäämä, edistäisivät palkkojen nousua, tämä on hyvin tärkeä seikka, ja perusta, panostaisivat investointeihin ja kotimaiseen kysyntään. Siis me toivomme, että kasvu, joka nyt on löydetty, ja joka on korkeinta kymmenen vuoteen, hyödyttäisi kaikkia. Se pitäisi olla vahvalla pohjalla ja tässä pitäisi korostaa investointeja Ne, joilla on korkea velka, niiden pitää tehdä kaikkensa, jotta vapauttaisivat finanssipoliittista tilaa, jonka kautta pystyisivät, pystyisivät sitten investoimaan. Ja ne, joilla on budjettiliikkumavaraa, päinvastoin niiden pitäisi tukea investointeja kansalaisten hyväksi tässä molemmissa siis investoinnit ovat kohteena. Voimme palata näihin haasteisiin toisessa osassa keskusteluamme, jolloin käsittelemme kansallisia budjettisuunnitelmia mutta Tässä vaiheessa kiitän teitä huomiostanne ja tietenkin olen valmis Valdesin kanssa vastaamaan mahdollisiin kysymyksiinne. Ainakin niihin kysymyksiin, joihin minulla on vastaus. Oikein paljon kiitoksia arvoisat komission jäsenet ja kiitokset siitä, että pidättäydytte annetuissa puheajoissa. Alkuun vuosittaisen kasvuselvityksen esittelijät Ekonin ja Emblen puolelta Ekonista SDn puolesta ilmeisesti kollega Baye ei päässyt paikalle sairastumistapauksen takia takia, mutta kollega Pereira kyllä, kyllä kykenee hänet korvaamaan täällä. Minä annan teille kolme minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Hyvää iltapäivää arvon komission jäsenet. Esittelijän puolesta ja ryhmäni puolesta haluaisin aloittaa toteamalla, että tämä parlamentin ja komission välinen vuoropuhelu on erittäin keskeisellä sijalla peräänkuulutettaessa ohjausjakson tärkeyttä ja demokraattisempaa finanssipolitiikkaa unionin alueella. Ja olemme tietenkin tyytyväisiä siihen, että taloudellinen tilanne on parantunut unionin alueella ja tämä kolmio investoinnit, rakenteelliset toimet ja vastuullinen finanssipolitiikka näyttää toimivan ja tuottavan tuloksia. Mutta kaikista huolimatta haluaisimme myös todeta, että olemme tyytyväisiä siihen, että tiedon annossanne viittaatte myöskin lisätoimien tarpeeseen, jotta investointihalukkuutta lisättäisiin ja että tuottavuus talouspuolella tehostuisi. Jos vain luotetaan rahapolitiikkaa, niin se ei riitä päinvastoin. Meidän on tehtävä muutoksia rahapoliittiseen toimintaan ihan lähitulevaisuudessa ja se edellyttää vahvempaa finanssipolitiikkaa. Mutta en ole ihan varma siitä, että vuosittainen kasvuselvitys, jonka olette esitelleet, on yhtä kunnianhimoinen. Ja tämä siitä syystä, että selvityksessä ehdotetaan oikeastaan neutraalia rahapoliittista tilannetta vuodelle 2018. Tämä on yllättävä ja hiukan pettymyksen aiheuttava lähestymistapa, sillä viime vuonnahan komissio ehdotti aivan päinvastaista lähestymistapaa. Eri maltillista laajennettua finanssipolitiikkaa. Komissio totesi, että kun elvytys on hidasta ja riskejä on olemassa, niin maltillinen toiminta finanssipolitiikan virityksen osalta on mahdollinen, mutta komissio myöskin esitti määrälliset äh, lukemat, eli 0,5 prosenttia BKTstä euroalueella, ja että siihen pitäisi päästä tämän vuoden aikana. Mutta onko sitten muutos niin vahva, että tällainen muutos olisi perusteltua? Euroopan komissiohan vaatii aika lailla neutraalia finanssipoliittista viritystä, mutta sellainen meillä oli jo vuonna 2017 ja se pyritään saada aikaan myöskin ensi vuonna. Lisäksi todettakoon, että me olemme tyytyväisiä siihen, että komissio peräänkuuluttaa uudemman kerran sitä, että ne jäsenvaltiot, joilla on finanssipoliittista pelivaraa, niin niiden pitäisi tehdä enemmän, kantaa oman kortensa kekoon, investoida lisää, jotta unionin talous kasvaisi, mutta ilmeisesti kyseiset maat eivät kuuntele komission neuvoja, joten tiedustelisin teiltä, mitä voitaisiin tehdä komission toimesta, jotta nämä suositukseni, joka on niin tärkeä kasvun näkökulmasta katsottuna, niin että näitä suosituksia myöskin noudatetaan ja seurataan. Kiitoksia. Kiitokset näistä selkeistä kysymyksistä. Sitten Emblem puolesta Kristoff Hedman kansanpuolueen riveistä. Te olette esittelijänä mukana. Olkaa hyvä. Presidium, szanowni Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Komissiohan julkaisi vuoden kasvukertomuksen, missä on paljon myönteisiä merkkejä. Siinä on todettava, että kansantaloudet nyt näyttävät olevan kestävästi kasvulinjalla. Työllisyys on lisääntynyt, köyhyys on vähentynyt, myöskin työttömyys on vähentynyt. Aika on kuitenkin on sellainen tunne, että tätä voidaan voida samalla tavoin tuntea ja kokea kaikkialla Euroopan unionissa – kaikkialla ei tapahdu eh, parantumista työllisyydessä ja sosiaalisessa tilanteessa. Edelleenkin on niin, että on aivan liian korkea työttömyys, ennen kaikkea liian korkea nuorisotyöttömyys. Ja vaikka itse asiassa se on ollut ensisijainen kysymys, siksi olenkin iloinen siitä, että nyt enemmän tullaan puuttumaan nuorisotyöttömyydestä. Haluaisinkin kysyä, miten täytyy tukea jäsenvaltioita nimenomaan siinä, että tehtäisiin uudistuksia ja huolehdittaisiin siitä, että työntekijät myöskin ovat sellaisia tällaisessa tilanteessa, että heille löytyy työtä työmarkkinoilta. On tietysti tiettyjä puutteita, sitten on korkeaa työttömyyttä nuorison piirissä tai niiden piirissä, jotka ei ole niitä taitoja, joita työmarkkinoilla kysytään, joita vapailla työpaikoilla kysytään. Tämä koskee myöskin sitä, että monilla alueilla Euroopan unionissa vallitsee pulaa ammattityöntekijöistä ja tämä vaikuttaa tietysti sitä, että on esteitä, mitkä liittyvät tulevaan taloudelliseen kasvuun. Ja sitten samaan aikaan on tietysti, tietysti alueita, joissa edelleenkin on aivan liian korkea työttömyys. Minkä roolin komissio näkee itsellään olevan tässä tilanteessa? Miten voitaisiin ottaa huomioon kummankinlaista alueita ja tukea niitä kaikilla niillä välileillä, joita tällä hetkellä on käytössämme? Tässä on kysymys työmarkkinoista ja työmarkkinoilla ei ole pelkästään kysymys työnantajien markkinoista, vaan myöskin työntekijöiden markkinoista. Työttömyys edellyttää sitä, että vaaditaan erityisiä investointeja, joiden kautta tehdään helpommaksi työpaikkojen aikaisemmin. Pitäisi myöskin edistää uutta tekniikkaa, koska sen kautta voidaan edistää tuottavuutta ja saada lisää investointeja. Meillähän on ESIR, mutta myös rakennerahastoja pitäisi käyttää tässä. Rakennerahastot pitäisi ottaa myöskin tuen välineeksi, niin että huolehditaan siitä, että tapahtuu sellaisia investointeja, jotka vähentävät sosiaalista ja alueellista eriarvoisuutta. Tiedämme myöskin sen, että on oltava tietoisia demografisesta muutoksesta, joka koskettaa hyvin monia Euroopan alueita. Komission tulisi varmastikin kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan asiaa kokonaisvaltaisesti ja huolehtimaan siitä, että luodaan houkuttimia sille, että ihmiset pysyvät pitempään työmarkkinoilla. Täytyy myös olla sellaisia houkuttimia, joilla mahdollistetaan paremmin perhe- ja työelämän yhdistäminen ja myös se, että on mahdollista mahdollisesti huolehtia omaisista, jos sellainen tilanne tulee. Mahdollisesti myöskin tällaiset vanhempien lomat ja vastaavat, nekin pitää tehdä mahdolliseksi. Pitää kenties luoda uuden tyyppisiä palveluinfrastruktuureja. Ja uskon, että tämä on hyvin tärkeää. Kiitos. Eight minutes. Kiitos. Nyt meillä on vastausaikaa kahdeksan minuuttia tarjolla. Arvon vieraat, Varapuheenjohtaja Dombrovskis, ensimmäisen, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän kysymyksistänne. Ensinnä kaiken kokonaisvaltainen valtaiset talouspoliittiset poliittiset prioriteetit. Mekin olemme arvioineet tilanteen niin, että poliittinen sekoituksemme, rakenteelliset uudistukset, investoinnit ja finanssipoliittinen vastuullisuus antavat tästä jo tuloksia, mutta mitä tulee investointeihin, ne ovat lisääntyvässä, ovat olleet lisääntymässä vasta viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana tai viimeisen parin vuoden aikana, joten enemmän työtä tässä vielä tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa sijoituspuolta tai investointeja ja aloitteita on tehty esirin suhteen, mutta voin vain vahvistaa, että esirahastoilla on myös tärkeä rooli, kun vahvistetaan investointeja niin, että parannetaan samalla yritystoimintamahdollisuuksia ja houkutellaan yksityisiä investointeja. Sitten rahapolitiikkaan ja koko euroalueeseen, finanssipolitiikan luonne tai viritys, se mitä tällä hetkellä suosittelemme, on siinä pyritään tavoittamaan, tasapainottamaan tarve tukea kasvua toisaalta ja toisaalta varmistetaan kestävyys julkisessa taloudessa erityisesti maissa, joissa on korkea velka ja äh, alijäämä, ja saataisiin se alaspäin. Ja keskusteltu on myös viime vuoden aikana siitä, olisiko tällainen hiukan kasvua tukevampi finanssipolitiikka sopivampi, mutta täytyy kuitenkin todeta, että taloudellinen elpyminen jatkuu ja jos jotakin se vahvistuu vasta hiljattain paransimme talouden ennusteitamme ylöspäin tai korsimme ennusteita ylöspäin, niin että tässä vaiheessa olemme sitä mieltä, että suurin piirtein neutraali finanssipolitiikan luonne olisi sopiva tasapainoinen lähtö, lä, lähestymistapa ja tätä näkemystä tukee myös hiljattain luotu Euroopan finanssipoliittinen komitea, joka tehtävänä juuri on antaa tällaista poliittista ohjausta ja neuvoa, neuvonantoa. Ja sitten kysymykset, joita tehtiin siitä, miten tuetaan työllisyyttä, erityisesti nuorisotyöllisyyttä. Tämä oli yksi ensimmäisistä aloitteista tämän komission kaudella. Haluttiin antaa lisätukea nuorisotyöllisyysaloitteille, nuorisotakuukysymykselle. Sitten tuli esiin kysymys, kuinka voimme vahvistaa yhteyttä työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmien välillä. Ja juuri näin ensimmäinen ö, osaamisagendamme pyrkii juuri tähän tarkoitukseen. Pyritään varmistamaan, että koulutusjärjestelmän tulokset, tietysti mitä tulee ammattikoulutukseen, sopii yhteen työmarkkina tarpeiden ja vaateiden kanssa. Ja kuten te tiedätte, tällä hetkellä teemme tiiviisti työtä, jotta voisimme täytäntöönpanna eri aloitteita, joita on tehty Skills Agenda-kysymyksessä osaamisagendan yhteydessä. Viime viikolla oli tällainen teemaviikko, silloin keskustelemme näistä aloitteista ja miten tästä eteenpäin. Sitten kysymys epäsuudasta työ, työttömyyden ja työttömyystuen ja työvoimapulan välillä. Nämä ovat tällaisia rakenteellisia kysymyksiä ja ongelmia. Tässä juuri osaamisagendalla on suuri merkitys. Pitää löytää ihmisten on oikeat taidot ja heitä tukea aktiivisella työmarkkinapolitiikalla. Ja toinen kysymys liittyy maantieteelliseen kysymykseen. kysymyksen kysymykseen keskustellaan myös työvoiman liikkuvuudesta, mutta luonnollisesti kun puhutaan tästä asiasta, niin silloin pitää aina muistaa sellaiset tekijät kuin aivovuoto, koska silloin kun pätevää koulutettua nuorta porukkaa lähtee omasta maasta, niin sitten se lopulta muuttuu kyllä näiden maiden ongelmaksi ja näiden, näiden alueiden ongelmaksi, josta ihmiset ovat lähteneet. Lopetan puheenvuoronne tähän. Oikein paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoro siirtyy komission jäsenen Moskovisille broadly neutral. Palaan tähän pitkälti neutraaliin finanssipolitiikan luonteeseen. Uh, Kyllä, tilanne on muuttunut aika lailla sitten viime vuoden. Viime vuonna arvioimme, että on todellakin tarpeen tukea kasvua, sillä tilanne oli hyvin hauras. Ja meidän mielestämme oli tarve toimia talouspoliittisin tukitoimenpitein. Ja tästäpä syystä komissio ehdottikin positiivista finanssipoliittista viritystä, eli puolitoista prosenttia. Mutta sanottakoon, että tätä neuvosto ei hyväksynyt euroryhmässä. Ja neuvosto päätyi siihen, että se tukee aika lailla neutraalia finanssipoliittista viritystä. Komissio oli oikeassa sanoessaan, että tilanne oli vuonna 2017 niukin naukin positiivinen ja juuri tästäkin syystä kasvulukemat olivat näin hyvät, eli odotuksia ylittävät. Ennusteemme on sellainen, että kasvu ei tarvitsekaan sellaista tukea kuin viime vuonna, mutta toisaalta olemme sitä mieltä, että tarvetta kyllä löytyy tällaiselle tuelle, sillä kasvun pitää vakiintua. Me emme nimittäin tiedä, missä vaiheessa kierrosta olemme, eli meidän on jatkettava tietyllä tavalla toimia tukien. Eli finanssipoliittinen viritys on globaalisti katsottuna vaaditulla tasolla ja tästäpä syystä ehdotammekin tällaista ratkaisumallia neuvostolle. Mm, se varmaan hyväksytään ja näin voidaan nyt toimia, se olisi paras tapa. Toisaalta taas, niin kuin täällä todettiin, niiden maiden osalta, joilla on huomattavaa ylijäämää, niin niiden pitäisi ymmärtää, että heidän panostusta tarvitaan investointin puolella. Olette aika lailla oikeassa, sillä Saksassa esimerkiksi on nähtävissä jonkinlaista investointihalukkuuden lisääntymistä, vaikka enemmän vielä kaivataan. Mutta mitä meidän olisi tehtävä? No ensinnäkin meidän on vain toistettava tätä asiaa euroryhmän keskusteluissa. Teidän suosituksenne ja parlamentin painostuksellakin on ratkaiseva rooli. Ja me peräänkuulutamme jatkossakin sitä, että investointitoimia lisättäisiin infrastruktuuriin yhtäältä, mutta myöskin yksityisellä sektorilla, juuri näissä mainituissa jäsenvaltioissa, varmistaaksemme, että näissä maissa investointivaje kurotaan umpeon, mutta että myöskin tilanne paranisi koko euroalueella. Me tiedämme, mikä on asianlaita Saksassa. Tiedämme, että keskustelut ovat käynnissä, koalitiota ollaan muodostamassa ja me toivomme, että piakkoin hallitus on vakaalla pohjalla, joka voi tehdä tämän tyyppisiä päätöksiä ja virittää investointihalukkuutta, mutta voitte olla vakuuttuneita sen suhteen, että komissio tulee joka käänteessä, kun epätasapainotiloja tarkastellaan, niin vaatii juuri tällaisia korjaustoimenpiteitä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Nyt pääsemme toiseen, toiselle kierrokselle, eli ryhmien edustaja tai vara, varjoesittelijät puolitoista minuuttia ja ensimmäisen kierroksen aikana SD, ECR ja EPP. Ensin Emplen puolelta Agnes Junkeris, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Ja todellakin me pitäisi olla iloisia nyt siitä, että talous on kasvamassa jälleen. Ja minusta on tärkeää lähteä tästä myönteisestä näkökannasta liikkeelle, mutta sen jälkeen on myöskin tärkeää todeta, että edelleenkin tahti on hyvin epätasainen, mitä tulee elpymiseen ja hyödyn jakautuminen – ajatellen eriarvoisuutta ja vaarasta ajautua köyhyyteen on hyvin äh, sellainen asia, joka vaatii paljon huomiota. Te puhuitte siitä, että on paljon ihmisiä, jotka ovat vaarassa ajautua köyhyyteen ja että tarvitaan sosiaalista suojelua ja myöskin asianmukaisia työehtoja. Mutta nyt kun oli tämä Göteborgin huippukokous, niin mihin lisätoimiin se nyt sitten johtaa? Koska julistus tietysti on kaunis symbolinen asia, mutta julistuksen jälkeen meidän pitäisi sanoa, että tarvitaan nyt kuitenkin sitten jotakin kourin tuntuvaa, etenkin kun on kysymys eriarvoisuudesta ja työttömyydestä, joka edelleen on korkea eräissä ryhmissä. Ja kysyisinkin myös siitä, miten sosiaalinen vuoropuhelu ja miten työntekijöiden neuvotteluvoimaa voidaan lisätä, koska on toinen asia sanoa, että tarvitaan palkkojen korottamista – mutta jos työehtosopimukset ovat olleet näin voimakkaasti painostuksen kohtaana, niin, kohteena, niin miten me pääsymme siihen, että kasvua myöskin jaetaan eri tavoin, niin ei pelkästään alkumaissa vai, tai Saksassa, vaan myöskin jäsenvaltioissa, jotka sen sijaan, että hyötyisivät tästä lähentymisestä, näkevät, että palkkataso laskee myös sellaisissa maissa, joissa talouden tilanne on hyvä. Kiitos ja Ekonin puolesta kansanpuolueen riveistä. Edustaja Höökmark, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia näistä alustuksista. Olen tyytyväinen kuulemaani ja hienoa, että luvut ovat positiivisempia. Kiitokset komissiolle siitä, että olette tarttuneet tähän finanssipoliittiseen viritykseen, jota kaivataan. Sillä me aikaisemmin tätä peräänkuulutimme, kun pohdimme, miten tasapainotila voidaan saavuttaa. Saanen palata yhteen huomioon, joka löytyy kasvuselvityksestä. Mielestäni se on hyvin keskeisellä sijalla. Eli johdanto-osiossa, jossa komissio panee merkille, että PKT ja tuottavuuskasvun luvut ovat mahdollisuuksien alapuolella ja investointihalukkuus on alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Tämä on aika lailla selkeä kuvaus nykytilanteesta. Investointihalukkuus on siis selkeästi sen alapuolella, mitä se oli ennen kriisiä, niin se on suurin haaste, jonka edessä seisomme. Jos emme siihen kykene puuttumaan, silloin jäämme innovoinnin, kilpailukyvyn ja tuottavuuden kasvulukemin osalta jälkijunaan. Ja olen aika lailla yllättynyt sen suhteen, että komissio kyllä peräänkuuluttaa helpottamistoimenpiteitä ja sanoo, että rahaa kyllä löytyy, mutta etten juurikaan mainitse mitään sen suhteen, että miten Euroopan unioni ja sen talous voisi olla houkuttelevampi vaihtoehto investoijille. Ylijäämää löytyy globaaleilta markkinoilta ja unionista, mutta me emme ole riittävän houkutteleva sijoituskohde. Tämä liittyy tietenkin enemmänkin jäsenvaltioiden tehtäviin. Komissiossa tätä asiaa käsitellään, mutta kyse on myöskin EU-tason uudistuksista. Ja olisikin mielenkiintoista kuulla, miten aiotte puuttua näihin perustavanlaatua oleviin ongelmiin. Thank you. Gunnar. Kiitokset Gunnar sinulle sitten ECRn puolelta. Ulrich Trabesius, kolme minuuttia molempien valiokuntien puolesta. Olkaapa hyvä. Kiitoksia kummallekin komissaarille. Mukavaa, että olette täällä ja olette vastaamassa kysymyksiin, mitä monet puhuitte tiedoista, mutta totta kai se voidaan tehdä taloudellinen analyysi, tarvitaan todellisia lukuja. Niin täyttää olevan hyvin vaarallista tällä hetkellä esittää todellisia lukuja, sillä Kreikassa juuri entinen Kreikan tilastoviraston johtaja joutui maksamaan 10 000 euron sakon siksi, että hän oli korjannut lukuja, joita hänen edentäjänsä virassa oli valheellisesti levittänyt, joiden kautta Euro, Kreikka pääsi myöskin liittymään eh, eurovyöhykkeeseen. Häntä vastaan siis käynnistettiin, herra Joshua vastaan käynnistettiin eh, tutkintoja saman aikaan, kun hänen edeltäjänsä virassa ei joutunut mitenkään ongelmiin tämän asian katsantokohta, kun on puhtaasti kreikkalaista asiasta, silloin kun joku kor, korjaa vääriä lukuja, sillä etenkin tällaista aluesairaalit, jossa on välttämättä Euroopan keskuspankki ja muutkin instituutiot voivat luottaa siihen, että saatavat luut ovat todellakin vakavia. Sitten toinen kysymys. Te puhuitte usean otteeseen siitä, että minun maani Saksa olin hyvin voimakas, mutta Eikö teidän olisi ennemminkin oltava huolissani Italiasta, joka tällä hetkellä ei ole pystynyt minkäänlaiseen korkomuutokseen. Se on valtio, jossa on valtaansa korkovelka ja järjestämättömiä velkoja. Eikö tämän esimerkin pohjalta voitaisiin nähdä, että tämä lähentyminen, josta te puhutte, että se ylipäätään ei ole mahdollista, vaan itse asiassa kehitys maiden välillä on sellaista, että erot vain kasvavat. Ja sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy tähän nykyisen komission erityiseen hankkeeseen, nimittäin aloitteeseen, joka koskee nuorisotyöttömyyttä. Tähän mennessä 500 miljoonaa euroa on varattu tähän hankkeeseen ja puolet näistä varoista on käytetty. Ja tällä rahalla ennen kaikkea on Espanjassa ja Portugalissa ollut vaikeuksia pyytää näitä varoja käyttöönsä ja pyrkiä käyttämään niitä ja tätä kautta mm, se on ollut mahdoton siksi, että oli ollut olemassa tarvittavia valtiollisia rakenteita. Ja Espanja ja Portugali, ja, jotka osoittavat hyviä lukuja työttömyyden torjunnassa näyttää ennemminkin olevan sellaista työtä, jota nämä maat itse ovat saaneet aikaan sen sijaan, että komissio olisi ollut sekä tässä olisi toiminut. Mutta miten te selittäisitte sen, että tässä tapahtuu tällaista eriltymistä? Kiitoksia. Ja sitten taas komission varapuheenjohtaja Dombrovskisin puheen vuoroon noin kahdeksan minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, so... Kiitoksia. Tässä tuli joukko kysymyksiä. Niin, mitä tulee elpymiseen, se on vahvistunut, mutta vieläkin epätasaista tasaista kasvua. Ja kun puhumme tämän vuoden ja viime vuodenkin vuosittaisista kasvuselvitysprioriteeteista, niin tänäkin vuonna korostamme kovasti osallistavaan osallistavaa kasvua. Pitää varmistaa, että talouden kasvu koskee kaikkia, erityisesti kaikkein haavoittuvaisempia ryhmiä yhteiskunnissa. Tämä lähestymistapa sitten näkyy maakohtaisissa suosituksissa, jotka välitimme jäsenvaltioille. Ja yritämme toimia samalla tavalla maakohtaisissa suosituksissa myös ensi vuonna näin. Sitten miten sosiaalinen pilari vaikuttaa Euroopan ohjausjaksoprosessiin. Kuten olemme jo sanoneet huippukokouksessa, julkaisun yhteydessä tarkoituksena on nyt ottaa mukaan sosiaalisten oikeuksien pilari toimintaan ja Tämän takia on tehty yhteisiä työllisyysraportteja ja niissä otetaan käyttöön uusi sosiaalipolitiikan pistetaulu ja sitten mitataan kansallisia poliittisia uudistuksia tämän tulostaulun avulla jälleen ja verrataan pyrkimyksiin tavoitteisiin, jotka on asetettu pilarin yhteydessä. Mitä tulee sosiaaliseen vuoropuheluun ja työehtoneuvottelukykyyn. Tämä on myös yksi aihe, jota valppaasti seuraamme, miten sosiaalinen vuoropuhelu toimii, etenee jäsenvaltioissa ja miten voimme tukea sosiaalista vuoropu- työmarkkinavuoropuhelua ja voimme parantaa valmiuksia työmarkkinaosapuolten kohdalla ja laatia aloitteita ja vahvistaa myös sitä, miten työmarkkinaosapuolet ovat mukana Euroopan ja kansallisen yleisellä tasolla ohjausjaksossa. Sitten kysymys tuottavuudesta ja investoinneista. tuottavuusta korostin myös johdannossani, koska ihan totta, jos me haluamme lisätä vaurautta pitkällä aikavälillä, tarvitaan suurempaa kasvavaa tuottavuutta ja tätä varten tarvitaan tietysti investointeja ja tämän takia yksi ensimmäistä prioriteetista tässä komissiossa oli investointisuunnitelma Euroopalle, niin kutsuttu Junckerin suunnitelma ja Euroopan strategisten investointien rahasto ja olemme nähneet, että tämä toimii, se saa liikkeelle investointeja, mutta kyllä meidän täytyy myös pystyä parantamaan liiketoimintaympäristöä. Tämän takia meillä on tämä REFIT-prosessi koskien EU-lainsäädäntöä ja tämän takia maakohtaiset suositukset laaditaan jäsenvaltioille. Niissä käsitellään juuri liiketoimintaympäristöä yritysympäristöä. Sitten tuli joitakin kysymyksiä, jotka liittyivät enemmän erityisiin maihin. Kreikan ja tilastotietoihin esimerkiksi tästä asiasta komissio on jo ilmaissut selvästi oman huolensa. Tietenkin meidän pitää kunnioittaa kansallisen oikeusjärjestelmän riippumattomuutta, mutta sekin on totta, että jäsenvaltioiden täytyy varmistaa tämä riippumattomuus ja, ja luotettavat tilastojärjestelmät. Täytyy todeta, että kriisin jälkeen silloin kun eh, tämä tilastotyö alkoi, niin Euroopan komissiossa olemme täysin luottavaisia sen antamiin tietoihin, niin kuin aikaisemmin on näitä tilastotietoja saatu, ja me pyrimme varmistamaan tilastotietojen riippumattomuuden, koska Tämähän on pohjana päätöksenteollemme ja sillä on merkitystä ajatellen myös keskeistä luottamusta jäsenvaltioiden kesken erityisesti euroalueella. Sitten mitä tulee järjestämättömiin lainoihin, sanoisin, että Italia ei ole ainoa maa, jolla on hyvin suuri määrä kyseisiä lainoja. On monia muitakin maita samassa tilanteessa. Tämän takia tällä hetkellä teemme työtä, strategista, joka kohdistuu järjestämättömiin lainoihin Euroopassa ja kohta tulemme esittämään siitä konkreettisia ehdotuksia. Sitten nuorisotyöllisyysaloite. Luonnollisesti teemme läheistä yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden kanssa, erityisesti niiden kanssa, joissa nuorisotyöttömyys on hyvin korkealla tasolla – Kaikki ei ole vielä ihan selvillä, mutta voin kuitenkin sanoa, että edistystä on saatu aikaan, kun on täytäntöönpantu nuorisoaloitteita mukaan lukien maat, joita jo mainittiin, niin Espanja, Italia ja Portugali vaikka. No, uh... Paljon kiitoksia ja puheenvuoro siirtyy komission jäsenelle Moskovisille. Uh, äh, briefly. Ihan lyhyesti omalta osaltani. Miten saadaan investointihalukkuutta viritettyä vastauksena edustaja Högmarkin kysymykseen? Ensinnäkin näkymät näyttävät hyvältä ja mikro- ja makrotaloudesta ei pitäisi sekoittaa. Ja Euroopan pitää olla houkuttelevampi vaihtoehto, muuten me emme pääsisi kasvun tielle, mutta olette aivan oikeassa sanoessanne, että meidän on vaadittava jäsenvaltiotason uudistuksia. Ei sen takia, että tilanne muuttuisi paremmaksi, vaan että meidän täytyy saada muutoksia aikaiseksi näin kriisin jälkeen. Se on sinänsä jo hyvä asia, mutta meidän on aina pyrittävä ehkäisemään uuden kriisin syntyminen. Ja peräänkuuluttaisin myöskin sitä, että Junckerin suunnitelman kolmas pilari, joka äh, liittyy juuri investointihalukkuuteen, tämä on hyödyllinen prosessi. Ja mielestäni juuri sitä kautta meidän tulisi aina pyrkiä lisäämään investointihalukkuutta nyt ja myöhemminkin esir 2.0 aikanakin. Mitä tulee sitten taas tilastotietoihin Kreikassa? No tämä on arkaluontoinen kysymys. Tämä on kuin haudalla jäällä käveleminen. Komissio on aina ollut tietoinen näistä alijäämäluvuista. Ja me olemme valtiovarainministerien tapa kokouksissa todenneet, että tämä tilanne on aika lailla epäreilu ja siihen pitäisi kyllä löytää ratkaisu. Ja käymissämme keskusteluissa, kun Kreikan ohjelmaa on tarkasteltu kumppaneidemme kanssa – se ministerin kanssa asioista keskusteltaessa tämä otettiin aina esille myöskin ihan julkisessakin keskusteluissa ja komission kanta on kyllä kaikkien tuntema, uskoakseni myöskin teidän tuntema, mutta me kaikki tiedämme myöskin sen, että kyse on valtioista, joissa sovelletaan oikeusvaltion periaatetta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta, joten me emme voi mennä liian pitkälle, sillä meidän on vältettävä sellaisen tilanteen syntyminen, että me puutumme komission puolesta tähän perinteiseen prosessiin. Kiitokset, että sain uudemman kerran toistaa tämän komission kannan. Tämän verran komissio voi tehdä ja näin tulemme myöskin jatkossa tekemään. Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen, koska tämä on Ekon ja Emplon valiokuntien yhteiskokous, niin ilolla voin siirtää puheenvuoron Marita Ulfskukille. Hän tulee johtamaan tämän kokouksen toista puolta. Niin, näin pääsemme seuraavaan vaiheeseen. Edelleenkin puolitoista minuuttia puheaikaa per puhuja. Ekon jäsenen puolesta Karolin Nahtigal äh, Alden riveistä, olkapa hyvä. Niin, komissio sanoi, että innovaatio ja kilpailukyky ovat tärkeitä, että jäsenvaltioiden täytyy valmistautua tuleviin markkinoihin. Tämä on totta ja uskon, että kaikki muutkin tästä ovat samaa mieltä. Jos katsoo Euroopan unionin innovaatioita ja tätä tulostaulukkoa, voi todeta, että on suurta eroa innovatiivisessa, innovatiivisessa suorituskyvyssä jäsenvaltioiden välillä. Innovatiivisuus kulkee kädessä jäsenvaltioiden kilpailukyvyllisen aseman kanssa. Jotkin maat jatkustavat jäävät jälkeen innovaatiosuorituksessa ja siksi niitä puuttuu myös kilpailukykyä. Minun kysymykseni on samansuuntainen kuin mitä täällä aiemmin jo kysyttiin. Mitä konkreettisia, mihin konkreettisiin toimiin komissio ryhtyy tukeakseen niitä maita, jotka ovat huonommin suorittavia niin, että ne saavuttavat muut. Ja toinen kysymykseni liittyy tähän ensimmäiseen. Jotkin näistä maista, jotka eivät ole kovinkaan suorituskykyisiä innovaatioiden alueella, ovat myös niitä, jotka ovat huonommin sopeutuneita. Eli näyttää siltä, että näiden jäsenvaltioiden tulisi käyttää kenties enemmän tällaisiin tuleviin investointeihin. Eli mitä komissio voisi tehdä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden budjeteissa on enemmän kasvua edistävä kokoonpano? Uskotko, että olette tehneet jo tarpeeksi tässä mielessä? Thank you. Next speaker. Kiitos. Calvi Jambon myöskin Alden ryhmästä. Hän edustaa täällä työllisyysvaliokuntaa. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhun ranskaa. Täällä Moskovotsi voi paremmin seurata minua. Tervetuloa. Kiitoksia tulitte paikalle. Samoin herra Dombrovskis. Työllisyyden kannalta sosiaalipoliittisessa mielessä puheenvuoroni liittyy tietysti Göteborgin huippukokoukseen ja minun täytyy tässä yhteydessä puhua myös osallistumisesta työllisyyden kohdalla. Euroopan ohjausjaksoon liittyy kaksi asiaa, ei niinkään sosiaalipolitiikka. Rahoitushan tässä voi huolettaa, mutta kuitenkin se, miten luodaan työpaikkoja ja saadaan aika tarvittavaa laatua. Ja kun ajatellaan erittäin suurta epätasa-arvoisuutta yhteiskunnissamme ja sitten nyt on aika alkaa reagoida tähän, koska Ilmeisesti kriisistä on päästynyt eroon ja näin ollen kysymykset ovat ilmeisiä. Siis kun ajatellaan komissio ja sen antamia suosituksia, ottaako se huomioon toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään ihmisten välistä epätasa-arvoa, aikooko ottaa tavoitteissa näitä kysymyksiä, koska tämä on ratkaiseva hetki, kun ja aikooko se ehdottaa jotakin jäsenvaltioille? Ja onko komissiolla näkemystä kasvusta, joka liittyisi paljon enemmän kohesioon? Kiitos. Miguel Erban seuraavana. Hän edustaa Ekon valiokunnassa GUE-ryhmää. Olkaa hyvä. Senior komissario. Kiitos arvoisa komissio. Hiljattainen ekp investointipankin kertomus osoittaa niin kuin tekin teitä, että ongelmana on investointien puute Euroopassa. Nyt kuitenkin tämän kertomuksen kautta voimme täsmentää vielä muitakin kysymyksiä. Niin kuin äh, yksityinen investointi on lähes ennen kriisin tasolla, niin julkisissa investoinnissa ollaan ihan pohjalla 20 vuoteen suhteessa BKT. Aivan erityisen alhaista tämä on, kun ajatellaan infrastruktuurinvestointeja. Syy tuntuu ilmeiseltä ja tekin sen varmasti tunnette hyvin. Kysehän on vakaus- ja kasvusopimuksesta ja yleisesti ottaen säästöpolitiikasta, jota on määrätty jäsenvaltiolle se pyrkii tasapainottamaan budjetit. Esimerkiksi omassa maassa olemme nähneet, miten ministeri Montoro pyrki välttämään, että lisättäisiin investointeja sosiaalisiin menoihin tai julkisiin rakenteisiin huolimatta siitä, että on ylijäämä. Haluaisinkin kysyä teiltä, nyt kun poistetaan investoinnin esteitä, niin eikö pitäisi alkaa siitä, että uudistetaan kasvu- ja vakaussopimus. Sehän on pääesteenä julkisille investoinneille. Siinähän ongelma juuri on julkisissa investoinneissa. Ja toinen kysymys, minkälainen vastaus esimerkiksi antaisi maalle, jos se haluaisi että se pyytää joustoa, jotta voisi investoida juuri infrastruktuureihin. Miten te reagoisitte tällaiseen pyyntöön, herra Moskovitsi? Kiitos. Kosta Dinka Kuunevaa Guen edustajana työllisyysvaliokunnasta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, epitrofi. Ja... Niin, puheenjohtaja komission jäsen vuotuisessa kasvukertomuksessa on erilaisia selvityksiä, mutta siellä on todettu myös se, että työttömyys on nyt alentunut ja aluksi seuraavaa. Onko nyt niin, että Euro... eikö nyt ole kuitenkin tämä eurovyöhykkeellä on suurempi työttöys? Mitä näyttää tilanne miksi Italiassa ja Espanjassa? Mistä työpaikoista on kysymys tässä konkreettisessa kertomuksessa koskee työllisyyttä? Siinä todetaan, että noin 14 prosenttia työpaikoista olisi pysyviä työpaikkoja, mutta olen iloinen siitä, että te puhutte aktiivisesta työllisyyspolitiikasta. Kuitenkin pitkäaikaistyöttömille ja nuorille tämä Junckerin paketti on siis jotakin sellaista, mitä pitäisi käyttää. On maita, jossa on huolestuttavaa kehitystä, jossa juuri nämä mainintat, joista minä puhuin, ovat pitkäaikaistyöttömiä. Ja ehkä näissä maiden tapauksissa pitäisi olla konkreettisia ehdotuksia. Vähintään 5 prosenttia Junckerin paketista tulisi olla sellaisia varoja sisältävää, joita käytetään työllisyyspolitiikkaan. Pitäisi olla mahdollisuus myöskin yhteisrahoitukseen, jossa olisi yhteisrahoitus 50 prosenttia, ja tämä olisi osa muita toimenpiteitä. Ja myöskin tämä työllisyysohjelma Sehän on kasvun vipu. Se, että nämä vedet, olisi tärkeää, että ne vedettäisiin pois äh, budjetin äh, osalta silloin, kun puhutaan työllisyyspaketista. Tämä on aloite, jonka on jo allekirjoittanut yli 30 esit- parlamentin jäsentä eri jäsenvaltioista – jotka ovat esittäneet tällaisen kysymyksen myöskin komissiolle. Voisitteko kenties sanoa, mikä on teidän näkemyksenne tässä asiassa? Thank you. Kiitos. Varapuheenjohtaja Dombrovskis, te voinette aloittaa. So, honorable... Kiitoksia arvoisat edustajat alkuun kilpailukykyyn ja innovointiin liittyvään tulostauluun ja mihin toimiin komissio on ryhtynyt eron umpeen kuromiseksi. Kuten tiedätte, niin me ole, meillä on tavoitteet, jotka löytyvät 2020 strategiasta ja me seuraamme tilanteen kehittymistä ohjausjakson osalta – ne maat, jotka järjestelmällisesti ovat jälkijunassa, niille suositellaan tutkimuksen kehitystoiminnan eh, investointihalukkuuden lisäämistä ja tehostamista ja tekemään yhteistyötä tutkimuksen ja teollisuuden välillä, jotta tieto siirtyy aina eteenpäin. Ja mitä tulee tähän toiseen kysymykseen, eli laatuun, joka liittyy julkisten menojen kasvua virittävään ulottuvuuteen. Sekin korostuu vuosittaisesta kasvuselvityksestämme ja tämän asian toteutumista seuraamme myöskin ohjausjaksosyklin aikana. Sitten työllisyyteen, työpaikkojen luomiseen ja epätasa-arvoon. Gini-indeksin tässä viittaisin. Tämä on asia, jota tarkastelemme ohjausjakson kautta, eli ne maat, joissa epätasa-arvotila on maa, korkeammalla tasolla Gini-indeksin pohjalta, niin niille maille esitetään kohdennettuja toimia tilanteen korjaamiseksi. Me katsomme jäsenvaltioiden verotuspolitiikkaa, miten varoja jaetaan edelleen, miten voidaan vähentää alhaisen palkkat tasoa nauttivien verotusta. Ja sitten jos katsotaan sosiaaliturvajärjestelmiä, niin me haluamme kohdentaa niitä, katsomme, että miten ne ovat kohdennettuja, että juuri ne, jotka tukea tai kaipaavat väestössä, niin sitä myöskin saavat. Ja sitten kun tarkastellaan tätä osaamisagendaa, niin me haluamme tietenkin varmistaa, että ihmisillä on tarvittavat tiedot ja taidot käytettävissään. Sillä tavalla syrjäytyminen, syrjäytymisestä ja työttömyydestä päästään eroon ja saadaan ihmiset osallistettua. Eli on olemassa monia toimia, joita eurooppalaiselta tasolta voidaan esittää epätasa-arvon kitkemiseksi ja me todellakin aktiivisesti toimimme tällä saralla. Mitä sitten taas tulee investointihalukkuuteen, niin toden totta, investointihalukkuus on laskenut vuosina 2010 ja 2016 välisenä aikana, ja vasta nyt tilanne on hiukan korjaantumassa julkisten investointien saralla. Ensi vuonna ainakin kasvulukemia on nähtävissä, mutta tilanne ei ole vielä niin hyvä kuin ennen kriisiä, ja tästäpä syystä panostammekin aika lailla investointihalukkuuden lisäämiseen tämä on yksi ensimmäinen prioriteettimme, mitä tulee kasvu- ja vakauspakettiin. Me haluamme varmistaa, että joustomahdollisuuksia käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tarkoituksena on juuri käyttää investointilauseketta, eli jäsenvaltiot voivat määräaikaisesti poiketa tästä sopeutusohjelmasta investointihalukkuuden lisäämiseksi. Eli tällainen mahdollisuus on tarjolla. Mitä taas työllisyyteen tulee, pysyviin työpaikkoihin, osa-aikatyöhön, uudenlaisiin työsuhteisiin, jakamistalouteen ja muihin vaihtoehtoihin. No meidän täytyy näillä saroilla päästä parempaan tilanteeseen ja tästäpä syystä komissio panostaakin siihen, että kaikki saavat sosiaaliturvan osakseen riippumatta siitä, minkälainen työsuhde heillä on, sillä kaikkien on saatava nauttia sosiaaliturvasta. Kiitoksia. Kiitokset seuraavana komission jäsenelle Moskovicille. Niin, kun hän on shampoo, voisin miellyttää häntä, niin vastaan myöskin ranskaksi. Ensinnäkin kaikki kysymykset, jotka tehtiin liitot innovaation, investointeihin, kilpailukykyyn tähän kolmioon. Ja tähän on ko- kolmen suuntaisia vastauksia mielestäni. Mitä komissio ehdottaa? Ensinnäkin en usko, että voidaan sanoa niin, että jos investoinnit ovat heikoissa kantimissa, se johtuu kasvu- ja vakaussopimuksesta. Mehän emme pelkästään pyri hallitsemaan julkisen talouden menoja, vaan korostamaan aivan erityisesti menojen laatuun. Erotamme järjestelmällisesti toteuttaisiin tällaista menotarkastelua kaikissa EU-valtioissa, koska me, meistä juuri Tätä kautta voidaan paremmin valmistautua tulevaisuuteen. Euroryhmän kannalta jo jonkun vuoden ajan olemme alkaneet temaattisen työn, jossa korostetaan juuri tätä ulottuvuutta, joka on teille tärkeä, erityisesti innovaatio, koulutus ja miten sovitetaan yhteen kestävyys ja kasvu kansantalouksissamme. Sitten haluaisimme arvottaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin Euroopan ohjausjakso, aikanaan e- esitämme erityiset maakohtaiset suositukset ja tätä kautta korostetaan yhä enemmän tutkimusta ja kehitystä, tulette sen näkemään. Sitten toiseksi on eurooppalaiset puitteet, jotka edistävät kasvua, kehi- äh, tutkimusta ja kehitystä. Ja kolmas tämä liittyy juuri tähän keskusteluun, jota tulemme kohta käymään. Uskon kovasti tulevaisuudessa tähän vakauttamisfunktioon, joka on talous- ja rahaliiton yhteydessä. Tätä kautta voimme auttaa itseämme säilyttämään investointeja jos tulee tällaisia taloudellisia shokkeja tai taantumia, minulta myös kysyttiin investointivajeesta. Tämä on käsite, jonka parissa komissio on jo pitkään tehnyt työtä. Ja se pitääkin tunnustaa. Kyllä, emme ole vielä samalla tasolla kuin ennen kriisiä. Ja, olemme, ja voimme korostaa, että monet kansainväliset kilpailijamme, emmekä voi palata tähän alkutilanteeseen. Emme ole ensimmäisessä divisionossa taloudellisesti ajatellen vielä muutamaan vuoteen tai kymmenenkään vuoteen. Se, mikä motivoi tätä Junckerin suunnitelmaa, siinähän erityisesti korostettiin yksityisiä investointeja. Sitä ei voi tarpeeksi korostaa, mutta mainitsen vielä sen seikan, että vakaus- ja kasvusopimuksessa on mukana lauseke investoinneista – jota on käytetty niissä maissa, jotka ovat tässä korjaavassa oduisessa sopimusta, erityisesti Italia on tässä tilanteessa, siellä on huomattava alijäämä sitten Espanja voisi päästä pois tästä liiallisen alijäämän menettelystä ensi vuonna, jos se on alle 3 prosentin tasolla 2017 tai juuri niillä paikkeilla ja hiukan sen alle vuonna 2018 ja siinä tapauksessa sitten Espanja myös, ja voidaan myös soveltaa tätä lauseketta aina, käymme ensin läpi konkreettisia tilanteita, kun arvioimme tätä asiaa. Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Näin pääsemmekin neljännelle kierrokselle. Ensimmäisenä puheenvuoron saa vihreistä Bas Eichhaut. Hän edustaa sekä työllisyys- että ekon valiokuntaa. Teillä on yhteensä kolme minuuttia puheaikaa. Olkaapa hyvä. Kiitos. Ja kiitos komissiolle vuotuisesta kasvuselvityksestä, joka painottaa hiukan enemmän veronkiertoa, veronmaksun välttämistä ja myös sosiaalista eriarvoisuutta. Tässä mielessä se on hiukan parantumassa. Nähdään, mihin suuntaan ollaan menossa kehitys on hyvää, mutta me kuitenkaan vielä päästään aivan perille. Täällä on esille kysymyksiä, jotka liittyvät investointeihin, mitä herra Höökman sanoi, sanoi, että on yhtä mieltä siitä, että yksi ongelma todellakin on se, että puuttuu investointia, niin kuin komissiokin on todennut, mutta kuten on voitu nähdä, Investointipankki korostaa, että yksityisten investointien taso on nimellisarvoltaan kriisiydettävällä tasolla ongelmaa julkisissa investoinneissa ja niiden puuttumisessa. Siellä on ongelma, jopa Euroopan investointipankki tunnustaa tämän. Ja kun komissio puhuu siitä, että täytyy poistaa esteitä investoinneilta, Milloin edelleenkin on epäselvää, miten poistetaan esteitä julkisilta investoinneilta, koska komissio edelleenkin usein puhuu siitä, puhu pelkästään yksityisistä investoinneista. Puhuitte niistä jonkin verran, mutta minusta suurin ongelma on finanssi, siis poliittisen liikkumavaran puuttuminen monien maiden osalta, se, että kuitenkin pidettäisiin kiinni tästä yhteisestä finanssipolitiikan luonteesta, se luo esteitä julkisille investoinneille, ja komissio on hiukan vältellyt sitä, miten tämä asia voitaisiin ratkaista. Sitten verotuksesta, kuten totesin, täällä puhutaan yhä enemmän verotuksen kierron, verotuksen, veromaksun välttämisen torjunnan asioista, mutta herra Moskovisille suurin ongelma on se, että veronmaksun kiertäminen, veron, sen osalta valitsee erimielisyyttä neuvostossa. Totesitte parlamentille jo aiemmin, että haluaisitte käyttää artiklaa 116 Lissabonin sopimuksessa, jotta syntyisi esitys, joka tehtäisiin määrä enemmistöllä, joka koskee finanssipoliittisia kysymyksiä milloin tämä esitys tullaan saamaan ja mistä asiasta, koska keskustelu siitä, että rikottaisiin yksimielisyys neuvostossa veroasioissa, on avainkysymys, joten odotan enemmän täsmällisempiä vastauksia siitä. Sitten makrotaloudelliset e, makrotalouden epätasapaino. Jos nyt vain katsoo parannuksia, joita on nähty pääasiassa maissa, joissa on ollut puutteita, nämä ylijäämämaat, usein puhutte Saksasta ja että, että siellä ylijäämä on hiukan pienempi kuin viime vuonna, mutta jos vertaa sitä tilanteeseen viisi vuotta sitten, ylijäämä on kasvanut. Alankomaissakaan ylijäämätilanne ei ole parantunut. Jos katsoo koko epätasapainoa EUn sisällä, nyt on yhä enemmän maita, joilla on ylijäämää. Ja minun suuri kysymykseni kuuluu, miten me parannamme makrotaloudellisen epätasapainon tilannetta niin, että tilanne olisi tasapainoisempi seuraavalla kerralla. Nyt kenties velkaa maat ovat ne, jotka ovat saaneet aikaan tuloksia, mutta eivät ne, joilla on ylijäämää. Sen pitäisi huolestuttaa teitä. Kiitokset edustaja Eichhout. Seuraavana Dominic Martin. Hän edustaa työllisyysvaliokunnassa ENF. Puolitoista, puhe, puolitoista minuuttia, olkaapas hyvä. Merci. Je pas prévu. Kiitoksia tuli vähän yllättäen. Niin, minua hämmästyttää tämä itse tyytyväisyys, jota te osoitatte on kyse sitten herrasta Moskovitsi tai Dombrovskis. Kun te tässä meille selitätte, että elpymistä on, asiat paranevat, johtuen vain teidän politiikastanne, haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä, ettei se nyt johdu teidän politiikastanne, vaan kolmen kriteerin lähentymisestä, jotka palvelevat teitä ja EUta ensinnäkin. Raaka-aineiden hinta, toinen korot, hyvin alhaiset ja lopuksi sitten elpyminen, joka on maailmanlaajuista. Joten mikään ei joudu teidän toiminnastanne, vaan tämä on tulosta siitä, mitä tapahtuu koko planeetalla. Mm, planeetalla. Sitten yksinkertaisesti kysymykseen, milloin oli kolme ja puoli minuuttia, se tuntuu. kaikki toimenpiteen, on kyse sitten liikkuvuudesta, puhuitte siitä, itse asiassa tämä näkyy epälojana kilpailuna ja juuritaan pois joutumisena te puhutte siitä, että työntekijöiden tilanne muuttuu epävakaammaksi ja säästöistä on kyse suurissa osassa maita ja sitten kysyisin erityisesti herra Moskovisilta. Tiedän, että hän on, hän on läheiset suhteet Romaniaan. Mehän tiedämme, että EUn nettomaksut Romaniaan ovat noin 4 miljardia euroa vuodessa. Nyt viime viikolla saimme kuitenkin tietää, että Romanian hallitus osti 4 miljoonalla dollarilla amerikkalaisia ohjuksia. Onko tämä teistä hyväksyttävää? Olet aiotteko te muistuttaa hiukan, tai mm, sanoa, huomauttaa romalle tästä asiasta, että käyttävät julkisia varoja ostaakseen USA-laisia aseita? Kiitos. Seuraavana komission jäsen Dombrovskis, olkaapas hyvä. Uh, okay. uh, so, uh, to... Niin. Palatakseni tähän kysymykseen, joka koskee julkisia investointeja. Kuten aiemmin hahmottelin, mitä me nyt näemme on asteittainen julkisten investointien lisääntyminen. Tietysti meidän täytyy vahvistaa tätä suuntausta, kun katsomme siis investointeja. Tämä koskee sekä kasvu- ja niin kuin puhuimme, tästä investointilausekkeesta, joka on kasvu- ja vakaussopimuksessa ja joka sallii jäsenvaltioiden käyttää tätä sopeutuslinjalla, nimenomaan hyödyntää sitä investointeihin. Ja monet jäsenvaltiot tekevät näin. Toisaalta kysymys on julkista rahoitu, julkisen rahoituksen kokoonpanosta, ja me suosittelemme maille, että ne muuttaisivat julkisen rahoituksen kokoonpanoa – ja painottaisivat enemmän investointeja tutkimukseen ja innovaatioon, mikä on hyvin pitkälti osa tätä eurooppalaista ohjausjaksoa. Mutta kun tällainen lähestymistapa pitää lähestyä asiaa tasapainoisesti, toisaalta tarvitaan sitä, että stimuloidaan talouden kasvua, samaan aikaan vahvistetaan pitkän tähtäyksen kestävyys julkisessa taloudessa ja eräät jäsenvaltiot ovat edelleenkin sellaisia, että niissä on hyvin korkea julkisen velan taso. Julkista velkaa on alennettava, jotta saadaan aikaan puskureita siltä, että on toisenlaista, toisen suuntaista talouskehitystä, mitä toivottavasti ei tapahdu pian, mutta kuitenkin on parasta olla valmiina ja vahvistaa vastustuskykyä taloudessa. Mitä tulee sitten veronkierron torjuntaan, se on asia, joka on komissiolle keskeinen. Usko, että Pierre varmaankin tätä vielä syvemmin käsittelee. Kysymys on hyvin pitkälti asiasta, joka on osa eurooppalaista ohjausjaksoa, jossa meillä on myös osituksia jäsenvaltioille siitä, miten torjutaan veronkiertoa ja miten parannetaan verojen keruuta. Mitä tulee makrotaloudellisen eh, tasapainon menettelyihin ja, ja eh, ylijäämään Saksassa ja Alankomaissa, tämä on keskeinen syy siihen, miksi sekä Saksa että Alankomaat ovat eh, niissä on talon epätasapainoa ja ja ne ovat saaneet tätä vastaavia suosituksia siinä, miten tulisi hyödyntää maksutaseen ylijäämää. Ja tämä on syy siihen, miksi näitä maita nyt tarkastellaan erityisesti tämän makrotaloudellisen epätasapainon menettelyssä, joten komissio lähestymistä on tasapainoinen. Me tarkastelemme sekä vajeita että myöskin suuria ylijäämiä ja teemme tämän mukaisia suosituksia jäsenvaltioille. Mitä tulee sitten laajempaan talouden kuvaan ja siihen, miten tyytyväisiä me voimme olla vallitseviin talousnäkymiin, kuten totesin, nykyiset talousnäkymät ovat paranemassa. On totta, että ne paranevat myös maailmanlaajuisesti. Ja sen vuoksi emme saisi vain olla tyytyväisiä tilanteeseen, jossa olemme – vaan että meidän tulisi myös vahvistaa taloutemme vastustuskykyä ja paremmin valmistautua mahdollisiin talouden sokkeihin. Ja tämä on nostettu sille kasvuselvityksessä siinä mielessä, että meidän tulisi pysyä linjalla politiikassamme eikä ole aikaa mihinkään höllennyksiin. Kiitos. Ja sitten komission jäsen Moskovici, olkapas hyvä. Muutamia kohtia. Ensin verotuksesta yhdyn kommenttiin siitä, että meillä ei voi olla näin. Me emme voi päästä sosiaaliseen Eurooppaan niin kauan, ja osalta niin kauan, kun päätöksiä tehdään yksimielisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhden ainoan maan veto voi estää kaikkien muiden tahdon edetä. Ja tässä on kyse pääasiassa kansalaistemme odotuksista. Olen varma, että tässä pitäisi muuttaa pelin sääntöjä. Tämän takia uskon, että puheenjohtaja Juncker oli aivan oikeassa sanoissaan täällä parlamentissa, kun hän puhui unionin tilasta ja ehdotti sellaista, että muutettaisiin tämä asianlaita. Tietenkin en unohda tätä niin sanottua äh, passerelauseketta, että neuvosto itsekin päättää äh, e, määräenemmistöllä e, yksipäisesti määrämistä päätöksistä. Komissiolla ei tässä asiassa ole mahdollisuuksia päättää, mutta kollektiivinen painostus jäsenvaltioista varmasti pystyy muuttamaan asian laitaa. Olen tästä vakuuttunut. Ja se, missä en ole täysin samaa mieltä, on se, että koska meillä ei ole yksimielisyyssääntöä käytössä, olemme täysin voimattomia, kun toimitaan veronkiertoa ja verovilpeä vastaan. Täällä on monia panavaliokunnan jäseniä. Mehän olemme jo tehneet varsin paljon, se on pakko tunnustaa. viimeisen kolmen vuoden enemmän kuin 20 vuoden aikana ennen sitä, mutta tietysti vieläkin on paljon ehdotuksia pöydällä ajattelen esimerkiksi veroparatiisikysymystä, lainsäädäntöä välikäsistä, välittäjistä, maakohtaisesta raporteista, halusin, että niistä tehtäisiin julkisia ja avoimia. Ja ehdotan, ajattelen myös, mitä olemme, minkä ehdotuksia olemme tehneet yhteisestä yhdistetystä yhteenveropohjasta, ALV-verosta, on keinoja puuttua asiaan. Ja haluaisimme vielä lopettaa tämän vaalikauden teidän kansanne huomattaviin tuloksiin. Mitä tulee makrotalouden epätasapainoihin, voimme todeta, että suuria ylijäämiä on vielä joissakin maissa ja Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa on suunniteltu vähennyksiä ja tähän epäsymmetriseen tilanteeseen täytyy löytyä ratkaisu myös euroalueen suositusten kautta kuin maakohtaisissa suosituksissammekin, ja me toimimme juuri tämän suuntaisesti. Siis te varmasti tiedättekin, että Jäsenvaltioiden pitää tässäkin asiassa kantaa oma vastuunsa. Mitä meihin tulee, me emme lopeta korostamasta tätä seikkaa. Ja on näitä epätasapainoja, jotka ovat myös epäsymmetrisiä. Sitten äärioikeiston edustajalle sanoisin, että yritän olla maltillinen, vaikka joka kerta minua vähän harmittaa tai suututtaa. Ajatteko te halua äärioikeiston? Kaikkihan tietävät, että kyllä haluatte Pas vous personnellement, je... No, hyvä, että te henkilökohtaisesti siis. Mutta palaan nyt kuitenkin tähän peruskysymykseen. Te selititte, että elpyminen johtuu vain ulkoisista tekijöistä eikä ollenkaan eu toiminnasta. Höpö, höpö, tietämätöntä, virheistä tietoa, koska itse asiassa en uskalla tietenkään väittää, että elpyminen pelkästään johtuu euro, EU-toiminnasta, mutta yhtä mieletöntä on väittää, etteikö se mitenkään riippuisi tästä. Kyllähän tässä eurooppalaiset ovat ponnistelleet ihan yhdessä vähentääkseen vajeitaan terve, tervehdyttääkseen talouden tilaansa, uudistaakseen talouksiaan, jotta ne olisivat kilpailukykyisempiä ja houkuttelevampia. Tätä kautta mahdollistaa myös se, että kasvu uudelleen voi alkaa teidän eurooppalainen kantanne saa kieltämään sen, mikä toimii. Ei tai tällä tavalla löydetä oikeita vastauksia kansalaisillemme. Sitten, ja kiitän tästä pienestä äh, äh, xenofobista kommentista, joka koskee Romaniaa. Minun äh, esi-isän joutui uskon sen vainon kohteeksi ja minä kuitenkin olen aina toiminut sen puolesta, että Romania liittyy ja te puhuitte osallistuvuudesta ja puhuitte neljästä miljoonasta. Romania ei ole mikään protektoraatti, hyvä herra. Se on EU-jäsen, se on täysin suvereni maa, se voi tehdä itse valintojaan itse. En usko, että se on ainoa maa, joka ostaa EUn ulkopuolelta tavaraa, mutta jos te katsotte, mitä olemme, se kanta olemme ottaneet, niin näette, että kiinnitämme kyllä huomiota armeijan tilanteeseen ja vajetilanteeseen seuraamista valppaasti. Olemme pyytäneet hallitusta korjaamaan tilannetta. Tässä, hyvä herra, se mitä voin vastata teidän tyylikkääseen kysymykseenne. Eh, Oikein paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Ann Saunders EPPn riveistä työllisyysvaliokunnassa, eli viides kierros alkaa näin. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat komissaarit. Minäkin haluaisin sanoa, niin kuin on jo todettu, että olen tyytyväinen nähdessäni, että talouden indikaattorit ovat nousukusuhdanteessa erityisesti johtuen ponnisteluista, joihin Euroopassa ovat ryhtyneet. Nyt näemme, että vajeet vähenevät, talouden kasvu on lähtenyt liikkeelle ja työttömyys vähenee kaiken kaikkiaan. Mutta kuitenkin, vaikka tämä eritys on myönteistä, niin erojakin on edelleen varsin huomattavia sellaisia riippuen jäsenvaltiosta tai alueesta, mutta myös johtuen joistain väestöryhmistä, ikäryhmistä tai sosiaali- sosiaalista luokista tai ammattiluokista. Vieläkin mielestäni pitää ponnistella, jotta varmistetaan se, että talouden kasvu kulkee käsi kädessä sosiaalisen elpymisen kanssa. Kysynkin seuraavaa. Miten voidaan toimia juuri niin, että voidaan paremmin koordinoida talouspolitiikkaa, politiikkoja ja sosiaalipolitiikkoja? Ja mietinkin, olisiko Euroopan tasolla esimerkiksi mahdollista äh, mahdollista järjestää yhteisiä kokouksia ECOFINin ja EPSCON välillä. Sitten toinen kysymys digitaalitalous etenee. Se on todellinen tilaisuus ja mahdollisuus kansalaisillemme, yhteiskunnillemme, teollisuuden aloille. Tämä on uusi paradigma ja kysymys, jonka teille teen, on, että jos ajatellaan näitä erityisiä maakohtaisia suosituksia 2018 jälkeen ja komission aikooko se komissio keskittyä myös rakenteellisiin uudistuksiin, joita pitää saada aikaan, jotta voidaan sopeuttaa työmarkkinat esi eri jäsenvaltioissa tähän digitaaliseen vallankumoukseen. Kiitos. Kiitos Barbara Kappel Ekon valiokunnasta. Olkaapa hyvä. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Arvoisat komissaarit, kiitokset näistä selvityksestä euroalueen talouspolitiikasta. Kuten kerrottiin, niin positiivisia indikaattoreita löytyä, löytyy. Vakaata kasvua on nähtävissä tällä vuonna ja ensi vuonna työllisyystilanne paranee, kuten myöskin investointihalukkuus, mutta investointihalukkuus ei ole vielä sillä tasolla kuin ennen kriisiä. Ja niin kuin tänään on jo täällä todettu, kyse ei ole vielä mistään jäsenvaltioiden välisestä konvergenssista tai lähentymisestä, me olemme aika kaukana sellaisesta. Ja komissio esittää oikeastaan kaksi keskeistä suositusta, eli jäsenvaltiot, joissa on olemassa alijäämä ja valtio velkaa paljon, niin niiden pitäisi varmistaa, että kilpailukyky paranisi ja että jäsenvaltiot, joilla on ylijäämää, niin ne investoisivat investoitit halukkuuteen ja palkkojen lisäämisen, jotta kysyntä kasvaa kotimaan markkinoilla. Niin kuin täällä on sanottu, muun muassa komission jäsen Dombrovskis, kasvupotentiaalia pitäisi hyödyntää paremmin ja kysyisinkin komissiolta seuraavaa. Te sanoitte, että resursseja tulisi käyttää tehokkaasti, jakaa niitä tehokkaasti, jotta vältytään kuplan muodostumiselta. Joten kysyisin teiltä, että onko tarkoituksena soveltaa jotain valvontatoimenpiteitä, jotka liittyvät juuri resurssien kohdentamiseen ja sen toteutumiseen. Sillä jos katsotaan kilpailukyvyn vuosikertomukseen 2016, siellä viitataan muun muassa tähän kysymykseen, joka liittyy resurssien tehokkaaseen kohdentamiseen. Kiitoksia seuraavan edustaja Fannen Kendeler EPPn puolesta Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää varapuheenjohtaja. Arvoisa komissaari, minulla on teille kysymys, herra Moskovitsi. Se koskee yksityistä velkavuorta. Liialliset velat yksityisellä sektorilla liittyvät tähän varoitusmekanismin. Liialliset velat johtuvat jäsenvaltioista ja ne ne johtuvat siitä, että yhä enemmän annetaan talouksille lainaa ja erityisesti asuntolainoja. Myös Belgiassa tämä on tilanne. Tämä ei liity niinkään kiinteistöihin, vaan siihen, miten perheet rahoittavat asuntoostonsa. Kansallispankkimme, Belgian pankki on julkistanut raportin, jossa varoitetaan tästä ja halutaan pyytää lisäpääomitusta pankeilla. Kuinka ongelmallisena pidätte tällaista liiallista velko, velkataakkaa yksityissektorilla ja miten voimme yrittää rajoittaa tätä mahdollista liiallista velkataakkaa? Ähm, Kiitos. Arvon komissaarit, Sopiiko teille, että esitetään vielä yksi minuutin mittainen kysymys, vaikka sitä ei ohjelman mukaan ole tarkoitus täällä kuulla, mutta Mariana, olkaapas hyvä. Kiitoksia. Minulla on se kysymys työllisyysasteesta. Monet tutkimukset osoittavat, että työpaikkojen volyymi on lisääntynyt. Minkä tyyppistä työpaikoista puhu, on puhe, ja erityisesti kun ajatellaan työpaikkojen laatua, mutta myös kysyisin köyhistä työntekijöistä. Sitten kysyisin myös sukupuolesta missä määrin naiset osallistuvat enemmän työllisyyslukuihin, niin kuin te niitä kuvasitte. Sitten palkkaeroista puhuitte myös, ja voin lukea tästä raportista, että komissio kiinnittää aivan erityistä huomiota dynamiikkaan koskien työn hintaa tietyissä maissa, kuten Virassa, Unkarissa, Liettuassa, Romaniassa. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa? Aiotteko te pyytää näiltä mailta, että ne vähentävät palkkamenojaan, vaikka pikemminkin tässä oli, olisiko se lähentymistä? Tiedetään nyt, että palkkaerot ovat huomattavia näiden ja muiden Euroopan maiden välillä välillä. Ja mielestäni se, että lisä, palkannousu olisi oikean suuntaista. Miten komissio tämän asian tulkitsee? Ja sitten vielä Emilia Pavel olkaapa hyvä. Being here. Kiitos. Moni, on monia asioita, jotka olisi sanottu tai esille on otettu jo esille, mutta olisin puhua omasta maasta Romaniasta. Vuoden alussa Euroopan komissiolla oli arvio, joka jäi paljon jälkeen siitä, mikä oli todellisuutta tämän vuoden lopussa. Meillä on 5,6 prosenttia nyt Euroopan että Hallitus sanoo, että se on 6,1 prosenttia ja Moody's sanoo 6,5 prosenttia, eh, mitä tulee siis BKTn kasvuun. Kertomuksessa sanotaan, että tämä ei kenties ole kestävää pitkällä tähtäyksellä ja teillä on joka huolenaiheita, jotka liittyvät vajeeseen, vaikka hallitus sanoo, että vaje on alentunut. Minusta nämä peruste, huolenaiheet ovat hyvinkään, hyvin perusteltuja. Miksi meillä on näin suuri kasvu ei johdu pelkästään sisäisestä kulutuksesta, vaan siitä, että teollisuudessa on 7,7 prosenttia myöskin maataloutta ja sisäistä kulutusta ja myöskin ITNC. Voitteko sanoa, mitä on tämä todellinen perustelu ja miten voisi olla, miten voitaisiin lähempänä olla todellisia arvioita, kun puhutaan Romaniasta komissiossa – ei ole hyvä, että on tällainen eh, ero komission arvioinnin ja todellisuuden välillä. Kiitoksia. Neljä kysymystä kuulimme. Ensimmäisenä vastausvuoron saa komission jäsen Dombrovskis. Eh, Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Ensin kysymykseen, miten talous- ja sosiaalipolitiikat voivat, voidaan nivoa toisiinsa, siis paremmin. Komissio on alusta lähtien selkeän sanakäänteen todennut, että talous- ja fiskaalipuolen kehitys ja sosiaali- että työllisyyskysymykset ovat kolikon molemmat puolet, eli liittyvät toisiinsa näin, ja eurooppalaisessa ohjausjaksossa niitä myöskin seurataan – nyt ollaan noin 40 prosentissa maakohtaisten suositusten osalta. Ne liittyvät juuri sosiaalisiin ja työllisyyspoliittisiin kysymyksiin. Ja komissio jatkaa tämän lähestymistavan soveltamista, ottaen tietenkin huomioon eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilarin. Eli se huomioidaan myöskin ohjausjaksossa. Mitä tulee taas digitaaliseen talouteen, meillä on oma aloitteemme digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyen, digitaaliset taidot, siihen liittyvä ohjelma on olemassa ja on tietenkin sanomattakin selvää, että ala, alhaisen palkan työntekijöiden digitaalisia taitoja on lisättävä kautta EUn. Ja sitten seuraavaan kysymykseen. Investointien ja palkkakehityksen lähentyminen, uusien resurssien käyttäminen. Mitä tulee tähän lähentymiskysymykseen, niin toden totta, silloin kun puhumme jäsenvaltioiden välisestä lähestymisestä ja lähentymisestä tai euroalueella, prosessi on kriisin myötä jumittunut ja nyt yritämme saada tähän prosessiin taas vauhtia se näkyy ohjausjaksossa, myöskin ehdotuksessamme, joka liittyy emun syventämiseen. Ja kun puhumme resurssien tehokkaasta käytöstä ja kohdentamisesta, niin tämä asia huomioidaan ohjausjaksossa, kun puhutaan julkisten varojen kokoonpanosta ja käytöstä. Mitä tulee sitten tähän yksityisen sektorin äh, velkatasoon ja tilanteeseen kiinteistömarkkinoilla ja kiinni lainoihin. Tätäkin seuraamme. Kuten tiedätte, systeemiriski komitea on esittänyt monille jäsenvaltioille varoituksen viitaten juuri kiinteistömarkkinoiden kehittymiseen ja me seuraamme samaista asiaa ohjausjakson kautta ja maakohtaisissa suosituksissa viitataan juuri tähänkin asiaan, jottei synny tällaisia kiinteistökuplia. Mitä taas tulee työllisyysasteeseen, niin toden totta on olemassa eri indikaattoreita käytettävissä. Voidaan yhtäältä sanoa, että historiallisen korkealla tasolla ollaan. Työllisyyskin paranee, mutta tilanne ei ole yhtä positiivinen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että osa-aika työntekijöiden määrä on lisääntynyt yhtä lailla kuin niiden, jotka ovat saaneet epätavallisia työsopimuksia. Mutta heidänkin osalta täytyy sosiaaliturva taata. Sitä tämä Social Protection for All aloite peräänkuuluttaa. Ja mitä tulee palkkakuiluun ja sukupuolten väliseen kuiluun, niin tähänkin puutumme maakohtaisissa suosituksissa. Mikäli jossakin maassa jompikumpi näistä ongelmista on havaittavissa. Ja mitä taas Romaniaan tulee, mikä siellä on ongelmana, toden totta 5,7 prosenttia on kasvuennuste tälle vuodelle. Se on nopeiten kasvava EUn talous, mutta myöskin yksi talousalue, jossa budjettivaja kasvaa kaikista nopeiten. Vuonna 2015 ollaan, oltiin 0,8 prosentin tasolla, viime vuonna jo 3 prosentissa ja nyt se on BKT suhteutettu 3 prosenttia ja mikäli tilanne ei muutu, niin ensi vuonna jo 3,9 prosenttia. Joten tilanne on muuttunut aika lailla, ollaan kaukana tavoitteista, joten tästäpä syystä Romaniaan sovelletaan ennaltaehkäisevän välineen, ennaltaehkäisevää välinettä kasvu- ja vakaussopimuksesta. Kiitoksia. Kiitoksia ja komission jäsen Moscovici, puheenvuoro siirtyy teille. Euh, Valdis jo vastasikin suurimpaan osan. Ehkä korostan vielä se, että seikkaa, että jossakin jäsenvaltioissa hintakehitys kehitys osoittaa tiettyä kuumentumista. Erityisesti kiinteistöhinnoissa olemme voineet panna merkiltä Ruotsissa, Itävallassa, Tanskassa tai Luxemburgissa, Alankomaissa, yhdistyskuningaskunnassa hintapaine koskee erityisesti asuntoja ja tähän liittyy vielä korkea yksityisen sektorin velkaantuminen, kotitalouksen velkaantuminen ja juuri tässä on sellainen tekijä, jonka kohdalla pyytäisimme harjoittamaan korjaavaa toimintaa ainakin näissä maissa. Sitten tämä tulee Romaniaan, pari asiaa. Ensin kasvu. Kasvu on todellakin vahvaa. Romanissa kysymys kuuluu, onko se kestävällä pohjalla ja onko se pitkäkestoista. Ja meidän pitää olla tämän suhteen hyvin valppaina ja varovaisen. Tietysti arvostamme sitä seikkaa, että Romaniassa menee hyvin nyt taloudellisesti, mutta siltikin meidän täytyy seurata sitä seikkaa, että kasvutekijät ovat vahvalla kestävällä pohjalla. Mutta kaikkein tärkein kysymys, jonka olemme ottaneet Romanian kohdalla esiin, on julkisen, julkinen talous. Kun ajatellaan näin huomattavaa kasvua, niin loogisesti Romanian vajeen pitäisi pienentyä nopeasti ja paljon. Ja me seuraamme juuri päinvastaisen tapahtuvan. Huomattavan poikkeaman menettelytavan tarkoituksena on rohkaista kyseistä jäsenvaltiota uudelleen sitoutumaan korjaustielle keski aikavälillä, jotta vältytään tällainen lipsuminen liialliseen vajeeseen jälleen. Sitten artiklan, 10 artiklan mukaisesti asetuksessa vuonna 1997 komissio puuttuu suosituksilla asiaan, jotta voidaan puuttua tällaisiin huomattaviin poikkeamiin. Sitten tässä keskitytään vuoteen 18 ja sitten, koska lisää oli tänä vuonna, ja näin keskivaiheen tavoite kasvaa. Tässä vaaditaan isoja toimia, jotta palataan varovaiseen finanssipolitiikkaan. Ja tänä vuonna on vieläkin kiireisempää toimia, jos EU ottaa huomioon vielä sen seikan, että kyllä siellä on juuri vahvinta kasvua koko EU:ssa ja tämän takia kehotamme Romania tekemään tarpeelliset ponnistelut, jotta se ei joudu palaamaan uudelleen liiallisen budjettiylijäämän menettelyyn. Okay, thank you. Kiitoksia. Tämä riittänee tältä erää, sillä aika on nyt loppunut. tämän keskustelun osalta, mutta sen verran voidaan sanoa, että ongelmia vielä löytyy ja olemme kaikki niistä tietoisia mutta olemme taas kasvun tiellä ja se on mielestäni hyvä lähtökohta, kun lähdemme keskustelemaan vuoden päästä äänestäjäkunnan kanssa. Kiitokset komission jäsenille Dombrovskille ja Moskovisille. Kiitokset valiokunnan jäsenille. Minä olen vakuuttunut siitä, että me tulemme jatkamaan tällaisia yhteisiä keskusteluja, jotta voimme löytää konkreettisia ratkaisumalleja tulevaisuuden haasteisiin. Joten oikein paljon kiitoksia osallistumisestanne. Kiitoksia.